Imko 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 15 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Inko 15. Äänestys päättyy. No niin, hylätty. 26 puolesta 28 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.

Julie Gelling on vetänyt pois, mutta IMKO ei, joten tästä syystä meidän täytyy tästä äänestää IMKO 18 puolesta vastaan. No niin, minä ymmärrän. Tyhjä, hy- hylätty. Ajattelen, että kukaan ei puolla. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11. Kohta kohdalta. Esittelijä on vetänyt tämän pois, mutta muut ovat jälleen esittäneet tätä tarkistusta. Meillä on tässä kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. No niin kuin minä sanoin, tämä on hylätty. Tarkistus 37. Bill Newton Dunn puolesta. Vastaan. Totta. Eli siis äänestämme ensimmäisestä osasta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi. Niin, toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten jatkamme tarkistuksella 29. Schlüter Aikhut puolesta. 29. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Identtisiä ovat 10, 30 ja 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34. Aha, se raukeaa. Tämä on hiukan monimutkaista. Katsotaan nyt ensin, mikä täältä putoaa pois. 35 on se, mistä jatketaan. Oosa Westlund puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, tarkistetaan. Tarkistetaan 35. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Imko 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten IMKO 13. IMKO 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdanto-osat. IMKO 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Aha, 14 siis putoaa pois. Jatkamme 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 me olemme nyt Imko Nelosen toisessa osassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatkamme tarkistuksella kaksi ja IMKO 6. Nämä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä haluaa, että äänestämme alkuperäisestä tekstistä puolesta. No niin, meillä on siis kaksi äänestystä. Ensimmäinen osa liittyy sanaan household ja toinen osa sanaan laundry. Esittelijä. Bill. This concerns the title of the whole... koko asetuksen otsikkoon. Minä olemme muuttaneet komission ehdotusta ensimmäisessä käsittelyssä täällä valiokunnassa, mutta on monia vaiheita vielä jäljellä. Ja me sovimme, että otsikko sopeutetaan automaattisesti niin, että se heijastaa sitä, mikä on lopputulos. Sen sijaan, että yritämme äänestämään muutoksia tässä vaiheessa otsikkoon jos tämä olisi hyväksyttävää. Eli siis me äänestämme nyt tästä, ja joka tätä vastustaa, niin voi äänestää vastaan. Eli äänestämme ensin tästä sanasta household, onko se otsikossa puolesta. Ei puheenjohtaja, ei. So Der Berichterstatter hat seinen Antrag zurückgezogen. rapporteur no longer wants us to vote on it, right? Also, Berichterstatter will nicht mehr. Esittelijä ei siis halua, että äänestetään tästä. No niin. Bill Newton dann could you... Bill Newton dann voisitko äh, nyt vielä selvittää meille sen, että mistä äänestämme? Um, puheenjohtaja, tässä me äänestyksessä nyt muutamme komission esitystä. Ja otsikko kokonaisuudessaan, sitä täytyy kokonaisuudessaan muuttaa. Me voisimme muuttaa sitä nyt, mutta kun jäljellä on vielä monia vaiheita, neuvoston ensimmäinen käsittely ja meidän toinen käsittelymme, ehdottaisin, että jättäisimme otsikon niin, että se tulisi sitten aikanaan heijastamaan lopputulosta ei pitäisi muuttaa sitä eri sanoin eri vaiheessa. Siis ei äänestystä nyt, sihteeristö muuttaa sitä sitten automaattisesti, kun tiedämme, mikä, on, mikä lopullisen otsikon pitäisi olla. no vote. Siispä ei äänestetä. No niin, selvä. Automaattinen sopeuttaminen, ei äänestystä. No, sitten pääsemmekin loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 8 vastaan, 1 tyhjä. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Pari puuttuu. No niin, äänestys on päättynyt. 48 puolesta, 8 vastaan. Ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle Bill Newton-Dunille. Onneksi olkoon. Fosfaattien vähentäminen ympäristöstä ja vesistöistä. kohta 11 esityslistalla laaja-alaisen toimintamallin käyttöönotto ilmastoon vaikuttaviin kaasupäästöihin, muut kuin hiilidioksidipäästöt. Tämä on päätöslausema esitys, joka liittyy suullisen vastauksen pyyntöön Richard Seberiltä ja Theodoros Skilakaakkikselta – Meillä on äänestysluettelo. Tarkistus seitsemän. Rovana Plumb puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 5b, Bas Aikud, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 Aikutilta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Oreste Rossi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty johdanto-osat, Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 57 puolesta, yksi vasta-ääni, ei tyhjä ääniä. Onnittelut Richard Seberille ja Theodoros Skilakakikselle. Tämähän toimii vielä, vaikka kuuluttekin tällä hetkellä eri puolueryhmiin. Tässä nämä äänestykset. Kiitoksia osallistumisesta. Sitten pääsemme kohtaan 12. Esittelijä ei ole vielä paikalla, joten nyt hyppäämme tämän kohdan yli aha, käsittelemme tämän silti, eli käännymme varjoesittelijöiden puoleen. Kyse on lausunnostamme liittyen talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Crescencio Rivellini, hän saapunee vielä paikalle. Minä ehdottaisin, että varjoesittelijät tässä käyttäisivät ensin puheenvuoron. Hiton Arsenis on ensimmäinen, joka nyt saa käyttää puheenvuoron. Eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso. Ja kaikki, jotka eivät enää halua osallistua, pyytäisin, että keskustelut sitten käytäisiin tuolla salin ulkopuolella, jotta saataisiin tänne hiukan hiljaisuutta tänne saliin. Näin sitten myöskin on mahdollista ymmärtää, mitä sanotaan. No niin, Kiiton Arsenis. Eurooppalainen talouden ohjausjakso. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella luonnoksen laat, laatijaa. Se on hyvin tehty lausunto, siinä on monia hyviä kohtia. Me keskustelemme, kun ajattelemme sitä, että maan on jo nyt keskellä talous- ja rahoituskriisiä – ja tämä kaikki vaikuttaa, siis Euroopan kriisi kokonaisuudessaan vaikuttaa siihen, mitä on saavutettu viimeisen 60 vuoden aikana kautta Euroopan. Ja on selvää, että täytyy päästä eteenpäin, täytyy pystyä käsittelemään tätä kriisiä, täytyy pystyä rahoittamaan budjetit, täytyy pystyä rahoittamaan kehitys kautta Euroopan ja meidän täytyy pystyä myös lainaamaan, niiden maiden, jotka ovat kriisissä, täytyy pystyä lainaamaan kohtuullisilla eh, koroilla. Tämä kaikki on relevanttia ajatellen myös sitä, mistä nyt tässä keskustellaan. Me keskustelemme taloudellisen koordinoinnin välineestä, joka ei ole institutionaalinen, joka ei ole demokraattisesti legitimoitu. Ja kun keskustelu on käyty myöskin talousvaliokunnassa, niin silläkin on todettu, että parlamentin pitäisi olla enemmän mukana tässä asiassa. Olen yhtä mieltä äh, lausunnon valmistelijan kanssa erilaisista asioista, mutta sieltä minusta puuttuu, joitakin sitä puuttuu ympäristön huomioon ottaminen. Arviointi siitä, suivatko asiat hyvin, onko eurooppalaista politiikkaa pantu oikein toimeen, saavutaanko tavoitteet, siitä keskustellaan ennen kuin tehdään ratkaisuja uusista budjeteista. Meillä on vuoden 2020 edestymisraportti, meillä on makroekonominen raportti, meillä on ilmastoraportti, mutta ei ole olemassa ympäristöraporttia, ei ole kestävyysraporttia. Me tiedämme asian, me tiedämme, miten ratkaisevan tärkeää tämä on meidän taloudellemme, kilpailukyvyllemme. Kiina investoi paljon, monet maat investoivat paljon. Jos me emme ota huomioon sitä, miten pääsemme eteenpäin asioissa, jos emme arvioi sitä, miten olemme saaneet edistystä aikaan ympäristötavoitteissa, ja kehitystavoitteissa, silloin me emme tavo- saavuta muitakaan tavoitteita, jotka ovat tärkeitä tässä prosessissa. Meidän pitäisi sisällyttää, sisällyttää nämä neljä tar- tarjosta mukaan ja tähän tätä myöskin kestävyyttä. Ja, Kiitoksia oikein paljon Kriton Arsenis liberaaleilta. Seuraavaksi Gerbrandi, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Kriton Arsenista tästä puheenvuorosta ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Olen lukenut tästä ja olen kuullut, millä tavalla talous- ja rahasioiden valiokuntaa eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelee ja siksi meidän täytyykin tehdä vakavasti tässä työtä. Kestävyys otetaan siltä kannalta, että ei käsitellä ympäristöasioita, vaan enemmänkin pyritään pelastamaan talous ja siksi meidän täytyy ympäristövaliokunnasta kiinnittää ympäristöpuoleen huomiota. Muualla se tuntuu olevan vain talous eikä mitään muuta. Vahvasti uskon, että eurooppalaisessa ohjaus, ohjausjaksolla pitäisi todella keskittyä kestävyyteen ja meidän pitäisi todella pyrkiä enemmän kohti kestävää yhteiskuntaa ohjausjaksolla. Olen lukenut tämän lausunnon. Tiedän, että tilaa on ollut todella vähän – Ja haluaisin muutaman tarkistuksen esittää, jotta tästä lausunnosta saadaan vieläkin vahvempi. Esimerkiksi resurssien käyttö, kun, luetaan, kun lukee sanomalehtiä päivittäin, puhutaan teho, puutte, siitä, että varoja puuttuu, elintarvikkeiden hinta kasvaa jatkuvasti ja kaikki näihin asioihin edelleen taloudellisista syistä puututaan. Toinen kommenttini liittyy energiatehokkuuteen. Mielestäni EU edistyy edelleen liian hitaasti siinä, että se käyttäisi energiavaroja tehokkaasti. Ja tästäkin aion tehdä muutaman ehdotuksen ja todella toivon, että saamme vakuutettua talous- ja rahioasioiden valiokunnan siitä, että se ottaa mahdollisimman monta kestävyyteen liittyvää kohtaa mukaan, koska siellä ollaan kiinnostuneita vain taloudesta eikä mistään muusta. Kiitos. Kiitoksia kollega Gerbrandi. Esittelijämme on saapunut paikalle ja annan hänelle kohta puheenvuoron. Rivellini teidän mietintönne. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on siis kyseessä. Grazie. Mi scusi per... Kiitos. Pyydän anteeksi. Pyydän anteeksi myöhästymistä, mutta olin Euro, EU-Kiina valtuuskunnassa, enkä voi valitettavasti olla kahdessa paikassa samanaikaisesti. Kiitän valiokuntaa ja ehdotan tälle valiokunnalle muutamia asioita tässä lausunnossa, jotta Ekon valiokunta ne ottaisi mukaan. Esimerkiksi ehdotan siis näitä asioita, jotta Ekon valiokunta ne ottaa mietintöönsä mukaan ja seuraavia asioita ehdotan. Ensinnäkin pitää korostaa, että resurssien tehokas käyttö ja energiatehokkuus ovat olennaisen tärkeitä kestävän kasvun ja ilmastonmuutoksen torjunnan edistämisessä. Näin ollen pitkällä aikavälillä ja keskipitkällä aikavälillä kilpailu, ne ovat kilpailukyvyn avaintekijöitä. Toinen kohta. Pannaan merkille, että komission tuoreissa arvioinneissa todetaan, että EU on saavuttamassa vain puolet 20 prosentin tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen Eurooppa 2020 strategiasta, jotka on siis Eurooppa 2020 strategiassa asetettu useilla aloilla. Tämä voi johtaa myös siihen, että menetetään kasvumahdollisuuksia sekä työpaikkojen luomistilaisuuksia. Kolmas kohta. Korostetaan, että kulutusta voidaan vähentää merkittävästi, etenkin energiavaltaisilla alueilla. Tällaisia ovat rakentaminen, liikenneala sekä teollisuus. Neljäs ehdotus arvostaa komission uutta energiatehokkuussuunnitelmaa 2011, jonka hyväksyttiin maaliskuussa 2011, mutta ehdotetaan, että otetaan mukaan rajoittavampia lisätoimia. Sitten viides ehdotus. Kehotetaan komissiota ehdottamaan välittömästi oikeudellisesti sitovia kansallisia energiatehokkuustavoitteita sekä ottamaan huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset lähtökohdat, niiden taloudellinen suorituskyky sekä toimet, joita aikaisemmin alalla on toimitettu, toi, toteutettu. Kuudes kohta. Korostetaan sitä, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ennakoivan koordinoinnin on heijastettava sitä, että edistetään ympäristön kannalta kestävään talouteen siirtymistä. Ja seitsemäs ehdotus. Kehotetaan näin ollen komissiota, että se sisällyttää jokaiseen vuotoiseen, vuotuiseen kasvuselvitykseen edistymiskertomuksen, joka perustuu ympäristötilinpidon indikaattoreihin. Nämä ovat ne ehdotukset, joita lausunnossani olen tehnyt. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Rivellini. Kiitoksia oikein paljon herra Rivellini tästä esityksestä. Todellakin meidän tulisi valiokuntana arvostaa sitä, että tätä ei tarkasteltaisi ainoastaan talouden näkökulmasta, vaan myöskin ekologisesta näkökulmasta kun ajatellaan jäsenvaltioiden budjetteja. Ja varsinkin tämä kohta seitsemän liittyy lakiin, josta sovimme Strasbourgissa. Minä olin esittelijä. Tämä Environmental Accounts asia oli kyseessä, eli menot, joita vuosittain tulee. Tämä koskettaa ympäristötoimenpiteitä, vesistön suojelua ja kaikkia muita ympäristötoimenpiteitä. Ja on tärkeää, että Euroopan talouden ohjausjaksossa myöskin nämä komponentit otetaan huomioon. No niin, varjoesittelijät ovat jo kaikki puhuneet. Komission edustaja ei ole läsnä, joten tästä syystä sanoisin, että me kiitämme esittelijää tästä luonnoksesta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 20. kesäkuuta kello 12. Kiitos. Ja onnea ja menestystä EP Kiina valtuuskunnassa. Tämä on myöskin tärkeä aihe, näin hän täytyy todeta. Kertokaa kiinalaisille, mitä me teemme täällä. Varsinkin ympäristötilinpidon kohdalla olisi mielenkiintoista kuulla, että tekeekö Kiina samalla tavoin. Presidente, Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin sanoa vielä muutaman sanasen. Niin toki meidän täytyy ymmärtää kiinalaisia ja saada heidät ymmärtämään sen, mitä ympäristövaikutukset voivat aiheuttaa, mutta myös eurooppalaiset täytyisi saada ymmärtämään näitä asioita paremmin. Ja, beim Klimaschutz. Niin, ilmastonsuojelussahan Eurooppa on lainsäädäntöpaketin kautta saanut faktoja aikaiseksi ja nyt katselemme mielenkiinnolla sitä, mitä Kiina tekee, ja me tarvitsemme Kiinaa, eritoten kun ajatellaan hiilimarkkinoita, hiilidioksidimarkkinoille, eli päästökauppajärjestelmää varten, ja myöskin ymmärtämystä tähän, varsinkin mitä tulee lento- ja laivaliikenteeseen. Tänä aamuna jo koordinaattoreiden kokouksessa puhuimme kyseisestä asiasta ja siitä, että seuraavassa kokouksessa komission se tarkoitus raportoida ongelmista myöskin Kiinan kanssa nimenomaan lentoliikenteessä. Ja että kiinalaiset lentoyhtiöt otettaisiin eurooppalaisen päästökauppaan mukaan 2012 alkaen. Tässä ei pitäisi mitään tällaista uhkailupolitiikkaa harjoittaa, vaan yhteistyöpolitiikkaa. Ja minä uskon, että myöskin valtuuskuntamme jäsenet tätä asiaa näin edistävät. No minä puhuin nyt hiukan pidempään, koska tämä seuraava kohta, eli verenluovutus, niin siihen tarvitaan komissiota, koska olemme nyt nopeammin käsitelleet esityslistan kuin mitä komissio ajatteli, niin tässä menee vielä muutama minuutti ennen kuin komission edustaja on paikalla. Jos joku valiokunnasta haluaa vielä käyttää puheenvuoron. No niin, ehkäpä minä voin kertoa koordinaattoreiden kokouksesta. Me tulemme tekemään kaksi oma-aloitteista mietintöä liittyen kuudennen ympäristötoimintaohjelman arvioinnista ja myöskin tällaisen seitsemännen ympäristötoimintaohjelman näkymistä. Valiokunnan täytyy tähän tehdä mietintö. Sitten on EUn biodiversiteettistrategia ja tästäkin tehdään mietintö. Sitten meillä on kaksi valtuuskuntaa syyskuun alussa. Toinen liittyy eurooppalaisen ympäristöviraston toimintaan Kööpenhaminassa ja toinen ECDC Tukholmaan. Voin tässä sanoa kollegoille, että EPP ja vihreät, heidän tulisi vielä nimetä tuohon Tukholman valtuuskuntaan edustajat täysistunnossa. Teemme suullisen kysymyksen päätöslauselmalla liittyen seuraavaan Rio plus 20 huippukokoukseen ensi vuonna Brasiliassa komissio tulee syksyllä päättämään EUn kannasta ja parlamentin tulisi myöskin ottaa osaa tähän päätöslauselman muodossa. Me lähdemme Emaan Lontooseen ei ensi, vaan sitä seuraavalla viikolla. Sillä on uusi, tai on etsinyt uutta pääjohtajaa ja myöskin nyt sellainen on löytynyt. Siellä oli paljon hakijoita. Ja uuden pääjohtajan nimi on Guido Raasi. Hän on Italiasta Hän on johtanut siellä paikallista lääkealan instituuttia. Ja 13. heinäkuuta iltapäivällä sitten meillä on kuulemistilaisuus herra Rasi. Hän kertoo meille, että mi, millaista työskentely lääkevirastossa on ja sitten myöskin me tulemme arvioimaan vaalien tulosta. Me puhuimme, niin kuin jo totesin, niistä ongelmista, jotka liittyvät päästökauppajärjestelmään lentoliikenteessä. Kiinahan on tässä suorastaan uhkaillut. Tänä aamuna koordinaattoreiden kokouksessa totesimme, että jotkin maat maailmassa vielä ajattelevat, että tästä täytyy tehdä päätös EU-ssa, mutta tämähän on jo ollut laki vuodesta 2009 lähtien, joten mitään keskusteltavaa ei oikeastaan enää ole. On fakta, että on olemassa päästökauppajärjestelmä lentoliikennettä varten ja valiokuntana ja parlamenttina me varmasti tulemme tässä tukemaan komissiota neuvotteluissa Yhdysvaltain ja lentoyhtiöiden kanssa ja samoin myöskin Kiinan ja lentoyhtiöiden kanssa. Mainitakseni tässä kaksi tärkeää kolmatta maata. Sitten haluaisin kuitenkin vielä mainita yhden aiheen. Tässä nyt tietysti voi kääntyä niiden puoleen, jotka ovat paikalla. Tämä valiokunta on päättänyt useista kuulemistilaisuuksista mutta kyllä siellä hiukan suurempaa läsnäoloa kaivattaisiin. Yksi kuulemistilaisuus on tänään iltapäivällä. Aha, ensi viikolla. Tämä liittyy ympäristönsuojeluun Itämeren alueella. Olisi toivottavaa, että emme olisi paikalla ainoastaan valiokuntien, valiokunnan kokouksissa, vaan myöskin kuulemistilaisuuksissa, joista olemme päätöksen tehneet. Sitten oli myöskin vetoomus. Tästä emme ole vielä päättäneet. Tämä liittyi huonoon ravintoon EU-ssa. Tämä on varmastikin hyvä, tärkeä aihe. Paljon ravintoa, huonoa ravintoa ja nyt meidän täytyy katsoa, että käsittelemmekö myöskin tässä valiokunnassa tätä aihetta virallisesti. Sitten pyydämme komissiota tulemaan tänne valiokuntaan liittyen säteilyyn, joka tulee matkapuhelimista ja myöskin mahdollinen syöpäriski, joka liittyy matkapuhelinten käyttöön. Tämä tulee siis tapahtumaan seuraavien kokouksien aikana. Tämän lisäksi käsittelemme myöskin sitä, että miten me käsittelemme tätä uuselintarvikekysymystä, jokahan, joka epäonnistui. Minä lähetän tässä kirjeen komission jäsen Dallille saadakseni tietoa siitä, milloin komissio aikoo tehdä uusia lainsäädäntöaloitteita. No, tämä uuselintarvike asia. Siitähän lopuksi saatiin konsensus aikaiseksi, mutta tämä kloonausosio oli erittäin kiistanalainen. Ja täysistunnossahan komissio totesi, että on kaksi aloitetta. Toinen liittyy tähän uuselintarvikeosioon ja toinen kloonaukseen. Eihän tämä nyt tätä voida pitkittää liikaa, vaan se tulee tapahtua lähitulevaisuudessa, koska tässähän paljon faktoja saadaan aikaiseksi, kun ajatellaan siementen, sikiöiden tuontia ja myöskin eläinten jälkikasvua kloonatusta materiaalista, ja tämän tulisi tapahtua melko pian. No niin, nyt puhuin riittävän pitkään. Kollega Schnellhartilla on vielä huomautus ja sitten komissio onkin jo paikalla seuraavaa asiaa silmällä pitäen. No niin. Tähän viimeiseen asiaan pyytäisin, että kirjeessä viitattaisiin vielä kerran siihen, että huolimatta siitä, että olemme yhtä mieltä kaikki uusista elintarvikkeista, kuitenkin mahdollisimman pikaisesti tehtäisiin esitys ja hyväksyttäisiin nanoteknologian kysymyksiä pitäisi käsitellä näissä puitteissa, ja minua ei kiinnosta enää kokea populistisia toimia, jotka liittyvät siihen, että ei ole lainsäädäntöä. On varmaan aivan totta, mitä puheenjohtaja sanoi, että kummankin osapuolen pitäisi tulla toimia, mutta jos se ei käy, pitäisi hyväksyä tämä yksi kohta nopeasti, jotta meillä on siis säädös. Kestää kuitenkin pari vuotta ennen kuin asiassa päästään eteenpäin. Olemme nähneet, että nanotekniikan osalta toistuvasti kuitenkin juna menee eteenpäin myös elintarvikkeiden alueella, joten meidän pitäisi reagoida hyvin nopeasti asiaan. Mitä tulee sitten eläinten kloonaamiseen, hyvät kollegat, meidän pitäisi vakavasti tutkia omaa kantaamme viime aikoina olen pankkinut lisää tietoa asiasta. Olemme tilanteessa kannalla, joka enää vastaa todellisuutta. Meidät ohitetaan. Me emme voi pysäyttää kehitystä säännöillä. Ne on käynyt ennenkin. Tämä tapahtui geeniteknologian alueella. Ja sitten me vain teemme yksi valtiokohtaisia yksittäissäädöksiä. Minusta tästä pitäisi käydä keskustelua vielä kerran ja löytää uusi kanta. Ja, danke, kollega Schnell. Kiitoksia, kollega Schnellhaat. Me keskustelemme tästä, koska esittelijä Katika Liotard toivoi, että hän saisi tehdä oma-aloitemietinnön vedotakseen komission, että se tekisi lainsäädäntöehdotuksen. Tämähän on mahdollisuus, mikä meillä on olemassa Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Muut valiokunnat ovat jo käyttäneet tätä välinettä, artikla 225 Lissabonin sopimuksessa, mutta tässä tapauksessa meillä oli olemassa menettelytapa, niin tässä nyt sitten kannattaa pyytää komissiota esittämään mahdollisimman nopeasti ei sitä, mikä, mistä on jo päästy konsensukseen, vaan myöskin toisessa osassa ottamaan aloitteen käsiinsä. Olen sitä mieltä, että kloonauksessa meidän pitäisi pohtia kantaamme, koska muuten emme pääse mihinkään tulokseen – ja todellisuus menee ohitsemme. En tiedä, voidaanko löytää tulos, todistus, joka voisi mukana, jossa olisi komission neuvosto mukana, mutta minä olin kuitenkin sitä mieltä, että saatuun jäsenistä tietoa eri tasoilta, että me olemme tässä hiukan liian tiukkoja. Niin, tässähän nyt pakka on pistetty sekaisin sen jälkeen, kun yksi ehdotus epäonnistui, niin komission täytyy tehdä uusi ehdotus. Me tulemme sitten sen mukaan työskentelemään. Ja sitten meillä on neuvosto, minä tiedän, mikä tilanne on 27 jäsenvaltiossa, miten pitkälle neuvosto lähtee mukaan ja miten pitkälle ei. Ja, ja sitten parlamentin täytyy päättää, että epäonnistuiko tämä toisenkin kerran vai että löydämmekö nyt toisella kerralla kompromissin, joka sitten saa aikaiseksi säännöstön EU-ssa, koska meillähän ei ole ollut tällaista. Markkinat voivat toimia niin kuin haluavat. Meillä pitää olla faktoja. No niin, me ymmärrämme tässä, mitä ajamme takaa ja katsotaan nyt sitten, mitä kesätauon jälkeen tapahtuu. Nyt sitten siirryn kohtaan 13. Veren luovutus on aiheena ja normit ja toimintatavat veren luovutuksen suhteen EU:ssa. Minä näin, että kaikki verenluovuttajat ovat täällä paikalla. Meillä on liian vähän, niitä pitäisi olla enemmän niin kuin tiedämme. Ja varsinkin juuri tällä hetkellä kun on tämä EHEC-epidemia, niin minun maassani todellakin oli hätätila. Sairaaloissa siellä oli liian vähän verta käytettävissä. Tästä syystä tämä on erittäin tärkeä aihe. Minäkin luovutan verta niin usein kuin mahdollista. Ja mehän pyysimme, että komissio kertoisi, mikä asian laita on. Ja herra Antti Manu on Sanko pääosastosta ja Stefan van den Spiegel, tiimin johtaja. Substances of Human Origin. Meillä on täällä kaksi asiantuntijaa paikalla. Jospa te johdattelisitte meidät tähän aiheeseen. Yes, thank you, Mr. Chairman. So, my name is Antti Maunu. Kiitos, puheenjohtaja. Nimeni on Antti Maunu ja olen komission verensiirtoja koskevan yksikön johtaja. Myöskin käsittelemme elinluovutuksia. Ja vieressä istuva henkilö. Täällä oli ehkä englanninkielisessä tulkkauksessa pieni virhe. Kyse ei ole suinkaan toimittajasta, vaan hän on pääsihteeri, pääsihteeristön edustaja tällä alalla. On todella hienoa olla täällä. Eilen oli veren on järjestämä kansainvälinen verenluovutuspäivä ja hyvin paljon edistämistoimia päivään liittyi. Toiseksi, kuten tiedätte, jo muutamien kuukausien ajan tai muutama kuukausi sitten komissio julkaisi kertomuksen vapaaehtoisesta ja maksuttomasta verenluovutuksesta. Esittelen nyt lyhyesti tämän kertomuksen teille. Sitten sanon muutaman sanasen seuraavista toimista tällä alalla. Aluksi haluaisin muistuttaa siitä, mitä tarkoitamme vapaaehtoisella maksuttomalla luovutuksella – Tämä on yleisesti hyväksytty periaate, että verenluovutuksen pitäisi perustua solidaarisuuteen, yhteisvastuullisuuteen eikä rahan hankkimiseen. Ja tämä on mukana verenluovutusta koskevassa EUn direktiivissä. Myös Euroopan neuvosto on antanut määritelmän, joka tässä edessänne on. Verenluovutus siis perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä pidä saada palkaksi rahaa tai vastaavaa, jota, voi, vastaavaa, jota voitaisiin pitää rahan, rahan verrattavana palkkiona. Pienet lahjat tai virvokkeet tai matkustuskulujen korvaaminen on sallittua mutta olemme tutkineet tässä kertomuksessa muun muassa sitä, minkälaisia helpotuksia tai lahjoja verenluovutukset, verenluovuttajat mahdollisesti saavat. Myös oikeudellinen kehys on syytä palauttaa mieliin. Vapaaehtoista ja maksutonta luovutusta koskeva periaate ei ole jäsenvaltioissa, jäsenvaltioita sitova. Artiklassa direktiivissä sanotaan, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet edistäkseen vapaaehtoista verenluovutusta. Eli se ei ole siis oikeudellisesti sitova periaate. Ja komissiolla on myös raportointivelvollisuus ja siksi olemme tämän kertomuksen julkaisseet. Ensimmäinen kertomus julkaistiin vuonna 2006. Direktiivihän hyväksyttiin vuonna 2002 ja tässä ensimmäisessä kertomuksessa käsiteltiin sitä, että parhaita käytänteitä ja tietoa on vaihdettava – Komissio toteutti useita tutkimuksia. Tässä esitellään niistä kahta. Ensinnäkin Domain-hanke. Ja tässä kerätään parhaita käytänteitä, jotka liittyvät siihen, miten verenluovutusta, verenluovuttajia äh, koskevia rekistereitä hallitaan – Esimerkiksi on kuvauksia siitä, miten voidaan edistää verenluovutusta, miten saadaan ihmiset ryhtymään verenluovuttajiksi. On ehkäpä sähköpostikampanjoita, mainoksia, mutta toisaalta on myös ohjeita siitä, miten niille ne ihmiset, jotka ovat jo kerran verta luovuttaneet, saadaan uudestaan luovuttamaan verta. Ja tämän hankkeen yhteydessä siis jaetaan parhaita käytäntöjä siitä, miten verenluovuttajat saadaan liikkeelle. On myös toinen raportti, se koskee optimaalista veren käyttöä Ja palatakseni toiseen kertomukseen, jonka juuri julkaisimme hiljattain. Sitä on nyt joiltain osin lykätty, jotta voitaisiin ottaa eri hankkeiden tulokset sitten huomioon nuo hankkeet siis, jotka mainitsimme. Me halusimme tietää, miten hyviä, hyvät käytännöt näkyvät jäsenvaltioissa, miten laajalti niitä sovelletaan. Saimme vastauksia 27 jäsenvaltiolta sekä Kroatialta ja Norjalta. Raportissa eriteltiin neljä avainalaa. Ensinnäkin se, onko jäsenvaltioissa käytössä lainsäädäntöä, joilla voidaan edistää verenluovutusta, millaisia kannustimia verenluovuttajille annetaan, millaisia edistämistoimia on ja miten hoidetaan veren keruu ja jakelu. Ja jokaisesta alasta on lyhyt kuvaus. Itse asiassa melkein kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön lainsäädäntöä tällä alalla. Joskus niihin voi liittyä, liittyä myös rangaistuksia, näin on 15 jäsenvaltiossa. Sitten toinen seikka on se, että jonkinlaisia kannustimia verenluovutuksen edistämiseksi on. Kannustimia tai palkintoja annetaan verenluovuttajille. Ja nuo kannustimet esitellään edessänne näkyvässä taulukossa. Pirvokkeita, pikkulahjoja, matkakustannusten korvaaminen, vapaa työstä ja niin edelleen. On myös tiettyjä edistämistoimia. Kyse on tiedon, tietoisuuden lisäämisestä suuren yleisön joukossa, tiedotuskampanjoita, suuret tapahtumat, esimerkiksi kansainvälinen verenluovutuspäivä, mutta tällaisia on, kampanjoita on myös kansallisella tasolla. Ne ovat hyvin tärkeitä, jotta saadaan pidettyä yhteys nykyisiin luovuttajiin, mutta että saataisiin myöskin uusia verenluovuttajia liikkeelle. Usein kohderyhmänä ovat nuoret, opiskelijat ja armeijassa olevat. Sitten veren keruu ja jakelu, useimmiten sen hoitaa julkiset laitokset. Sitten muutama sananen Euroopan neuvostosta. Sen rooli on hyvin olennainen tässä myös komission näkökulmasta, sillä Euroopan neuvostos, neuvoston alaisuudessa toimii Euroopan tason eräänlainen sateenvarjoorganisaatio. Se tekee tutkimusta yleisesti verenluovutukseen liittyvästä hallinnosta ja me teemme hyvin paljon yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Tällä hetkellä ollaan tekemässä tutkimusta, jossa voidaan määrittää, mitkä tekijät vaikuttavat jakeluun ja keruuseen verenluovutuksen alalla – sitten muutama sana nykyprosessista ja seuraavista vaiheista. Meillä on kansainvälisten viranomaisten ryhmä, komissio toimii siinä puheenjohtajana ja meillä on tulossa, tai meillä oli toukokuussa seurantakokous liittyen tähän kertomukseen. keskusteluaiheesta oli hyvin vilkasta. Kävimme läpi hiljattain toteutetut tutkimukset johtopäätös oli se, ettei enempää lainsäädäntötoimenpiteitä tarvita ainakaan EU-tasolla vapaaehtoisesta maksuttomasta verenluovutuksesta. Toisin sanoen nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö heijastaa hyvin eurooppalaisia näkemyksiä Euroopan unionissa siitä, miten vapaaehtoista maksutonta verenluovutusta pitäisi säädellä. Aiomme tehdä jatkossakin yhteistyötä Euroopan neuvostossa ja olemme pyytäneet, että Euroopan neuvosto raportoi toimivaltaisille viranomaisille aina kun on uusia tutkimuksia. 2013 laadimme seuraavan kertomuksen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erinomainen johdanto keskusteluun, jota haluamme käydä. Aikooko kolleganne lisätä tähän jotakin? Ei. Selvä, ei tällä hetkellä siis. Todella tässä nimettiin joitakin elementtejä, jotka ovat tärkeitä. Minä esimerkiksi olen huomannut meillä kotona, että nuori sukupolvi menee vähemmän luovuttamaan verta kuin vanhempi sukupolvi. Onko tämä nyt tunnustettu ongelma? Onko tätä myöskin muissa maissa? Ja mitä voisimme tehdä, jotta myöskin nuoriso, eh, ihmiset, jotka voisivat luovuttaa verta, voitaisiin saada näin tekemään – koska jos meillä ei enää ole verta, niin totta kai terveydenhuoltomme siitä kovasti kärsii. Meillä on kovasti täällä puheenvuoropyyntöjä Jaroslav Mikolasek ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät ystävät ja kollegat, vieraat komissiosta. Minä haluaisin vain todeta, että vapaaehtoinen verenluovutus on erittäin ajankohtainen asia. Olen hyvin iloinen siitä, että käymme tänään tästä aiheesta keskustelua, sillä on olemassa ongelma, joka liittyy verenluovutukseen. Nuoret ihmiset eivät, eh, heillä ei ole tällaista verenluovuttamisen kulttuuria ja tunnetta, siinä, että he haluaisivat auttaa hädässä olevia ihmisiä. Tämä on laajempi kulttuurinen kysymys, ilmapiirikysymys yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden rooli on merkittävä esimerkiksi kampanjoiden järjestämisessä, joita, joiden kohdeyleisö ovat juuri nuoret vanhemmat ihmiset tulevat jossakin vaiheessa katoamaan, mutta veren tarve ei katoa mihinkään. Me tarvitsemme verta terveydenhuollossamme. On olemassa erilaisia haasteita, kuten esimerkiksi tämä hiljattainen epidemia Saksassa. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittäkseni teitä tästä kertomuksesta. Ja uskon, että meidän tulisi keskittää huomiomme sellaisiin toimiin, jotka edistävät vapaaehtoista verenluovutusta. Olen erittäin iloinen siitä, että minkäänlaista rahallista korvausta ei verenluovutuksesta makseta, koska jos me tähän ryhtyisimme, niin tästä koko asiasta tulisi bisnestä ja tulos olisi sellainen, millaista me haluaisi, eli että veri olisi käytettävissä vain sellaisille ihmisille, jotka voivat ostaa sitä, joten tämä periaate, vapaaehtoisuuden periaate on äärimmäisen tärkeä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi François Grostet. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä Mikola Schissin kanssa on tiedotuskampanjoita, jo, ne eivät ole riittäviä jäsenvaltioissa. Ja meille on selitetty, että lainsäädäntö on tällä hetkellä hyvä. Ja kyllä, minä muistan keskustelut, joita kävimme silloin, kun direktiivistä äänestettiin. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tiedotuskampanjat ovat melko tärkeitä, niitä täytyy toteuttaa toistuvasti, niiden täytyy olla voimakkaita, niitä täytyy toteuttaa nuorisokeskuksissa, yliopistoissa ja muissa, sillä erityisesti nuorten tietoisuutta tästä aiheesta täytyisi lisätä. Pitäisi tuntea itsensä ylpeäksi, kun verita luovuttaa. Täytyy todella tällainen mutta silti kyse on lopultakin hyvän tahtoisuudesta ja solidaarisuudesta. Mutta haluaisin kysyä, että olemmeko varmoja siitä, että joissain jäsenvaltioissa ei ole tavattu yrityksiä, että kolmansista maista halutaan ostaa verta Kysehän on oikeastaan turvallisuudesta perinpohjin. Tiedämme, että jos ruvetaan ostamaan verta, niin silloin turvallisuus ei ole täysin sama, koska mehän tiedämme, että vaatimukset verenluovuttajia kohtaan eivät ole kaikkialla samat. Jos Euroopassa todella seurataan verenluovuttajia tai ehdokkaita heitä eh, ehkä haastatellaan syystä tai toisesta. Ja nyt pitää kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Jos äh, tällaista tarvetta EU:ssa tulisi myöhemmin, niin olisiko mahdollista, että joku rupeaa salakuljettamaan verta? Ja kun nyt puhutaan verestä, haluaisin varoittaa muutamasta asiasta ja haluan myöskin Euroopan komissiolle tästä kertoa. Tämä koskee verenluovutusta ja elinluovutuksia. Haluaisin ottaa esiin erään asian, joka on hyvin tärkeä. Meidän pitää komission kanssa siitä keskustella tässä valiokunnassa myöskin. Voisiko tehdä pakollista siitä, että napanuoran veri säilytettäisiin niin, että napanuoraveri olisi pakko säilyttää. Useinhan se heitetään roskikseen. Joskus joissakin synnytys, joillakin synnytyslaitoksilla, yksityisillä tai julkisilla se kerätään, mutta toiminta on aivan liian liian vähäistä vielä. Mehän tiedämme, että tutkimuksen kannalta itse napanuora ja napanuoren nuoran sisältämä veri on todella tärkeää ja ehkäpä siitä voidaan jatkossa valmistaa jopa tärkeitä lääkkeitä. Eli tämä nyt ei liity sinänsä verenluovutukseen sellaisenaan kuin me siitä tänään puhumme, mutta voitaisiinko tämä kysymys, tämä hyvin perustavaa laatua oleva kysymys ottaa jossain vaiheessa esille niin, että tällaisia asioita ei pidettäisi lääketieteellisenä jätteenä, vaan tulevaisuuden resurssina. Anteeksi, että menin hieman asian ulkopuolelle, mutta halusin tämän asian ottaa esille. Kiitoksia. Vastauksen saamme myöhemmin. Horst Schnellhaat seuraavaksi. Niin, minä ymmärsin jopa ranskaksi. Niin, herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, on tietysti mukava kuulla kertomuksesta, joka kertoo, että lainsäädäntöistä tällainen päätös toimii, olemme hyvällä tiellä. Mutta mitä juuri viime kuukausina on tapahtunut ja viime viikkoina, EHEC-ongelman e osalta äh, Saksassa olemme voineet todeta, että tällä markkinalla on tiettyä toiminnan hitautta. Mikä on tilanne ajatellen avun vaihtoa, ajatellen nimenomaan veren, äh, verituotteiden vaihtoa jäsenvaltioiden kesken? Onko tämä jotenkin säännelty jäsenvaltioiden sisällä vai onko olemassa rajat ylittäviä mahdollisuuksia? Miten niitä hyödynnetään? Miten usein sellaista tapahtuu? Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä Rova Gostet totesi. Olevan varma siitä, että onko niin, että tapahtuu tuontia kolmansista maista. Onko siitä yleisnäkemystä, mitä sen osalta tapahtuu, voidaanko sitä todeta jotakin, vai onko sellaista mieltä, että meidän pitäisi hätätilanteissa mahdollistaa tällainen tuonti kolmansista maista. Tämä on kysymys, joka pohdituttaa minua, koska olemme voineet nähdä, että tapahtuu hätätilanteita, suuria onnettomuuksia – jolloin on tarvetta joillakin mailla on kenties tilanne se, että niitä ei ole tähän mahdollisuuksia, ovatko ne kenties kolmat maat, suunnat maat valmiita auttamaan, onko tässä olemassa joitakin tiukkoja rajoituksia? Kiitoksia Linda Mäkäven. Niin tämä on samankaltainen kysymys. Te puhuitte siitä, että vaihdettaisiin parhaita käytänteitä maiden välillä – Miten paljon tässä on koordinointia maiden välillä, esimerkiksi kun ajatellaan jakelutasoja, millainen tämä jakelutaso on eri maissa, onko tietojen vaihtoa Euroopan tasolla, EDCDn tai muiden välillä, onko tätä tietoa. Esimerkiksi jos on tällainen suuri terveyden ongelma, niin tiedämmekö, että meillä on esimerkiksi verta Ranskassa, meidän täytyy lähettää se Saksaan tai jotakin vastaavaa. Okei. Selvä. Tässä olivat siis huomiot ja kysymykset, ja sitten komissio antaa meille vastaukset. There was at least... No, tässä oli ainakin neljä kysymystä. Yksi liittyi nuoriin ihmisiin, toinen kolmansiin maihin. Yksi liittyy siitä, että onko koordinaatiota maiden välillä, jos tällainen onnettomuus sattuu ainakin nämä kysymykset. Ja ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijallemme, haluaisin vain todeta, että kaikki se, mitä sanoin tästä parhaiden käytänteiden vaihtamisesta ja verenluovuttajien tietojen hallinnoinnista. Tarkoituksena on saada tietynlainen oman, omavaraisuus aikaiseksi jäsenvaltioissa, että ei olisi mitään tällaista suurta viennin ja tuonnin tarvetta. Kaikki se, mitä me yritämme tämän hankkeen kautta saavuttamaan, on se, että epäsuorasti edistäisimme omavaraisuutta. Ja totta kai me tiedostamme sen, että on olemassa riski tuonnin kanssa, koska ei voida valvoa sitä, että mistä veri on lahjoitettu, onko se tapahtunut solidaarisuuden osoituksena vai taloudellisen edun saavuttamiseksi. Tämä oli meidän ajattelumme kulmakivenä. Mutta ehkäpä Stefan, sinä voit sanoa muutaman sanan tarkentaaksesi hiukan ja myöskin voit vastata näihin muihin kysymyksiin you just said that the, um, the objective of the legislation is also to promote niin, tässä jo sanottiinkin, että lainsäädännöllä pyritään myös omavaraisuutta edistämään. Ja pitäisi sanoa, että verenluovutus on kansallista ja paikallista toimintaa. Usein kansallisesti kerätty veri käytetään myös kansallisesti. Toki kriisitilanteita on ja sellaisissa täytyy jakelua hieman laajentaa ja tiedämme, että kansallisten verenluovutusviranomaisten välillä on toimintaa. Jokaisella maalla on tällainen viranomainen ja he käsittelevät sitä, mikä tarve on, mikä on saatavuus. Ja tästä, tällaisia asioita käsitellään myös viranomaiskokouksissamme. Joskus me kysymme sitä, että onko verestä puutetta. Ja suuressa osassa tapauksia kansallinen jakelu vastaa kansallista tarvetta, mutta toki kriisitilanteita on ja silloin viranomaiset voivat e, keskenään tehdä sopimuksia ja vaihtaa verta. Sitten kysymys nuorista me komissiossa myöskin olemme tästä huolissamme. Ja kansalliset viranomaiset ovat todella tähän kiinnittäneet huomiota. Hän vastaavat tietoisuuden lisäämisestä ja tiedottumisesta. Ja kuten herra Maunu sanoi, niin tiettyjä kohderyhmiä on, esimerkiksi nuoret, opiskelijat ja varusmiehet. Ja tarkoitus on luoda uusi verenluovuttajien ryhmä, josta on sitten hyötyä tulevina vuosina. Sitten napanuoraverestä olen täysin samaa mieltä kanssanne. Keskusteluja käydään hyvin paljon tästä, koska kyse on todella eh, nopeasti kehittyvästä alasta ja potentiaalia on hyvin paljon. tutkimuksen kautta saamme myös terapeuttisia hyötyjä jatkossa. Keskusteluja käydään monella alalla, esimerkiksi siitä, miten voidaan organisoida asiat yksityisesti, julkisesti ja niin edelleen. Keskusteluja tästä käydään monissa eri maissa. Ehkäpä tässä kävin läpi tärkeimmät asiat. En tiedä, unohtuikohan jotain. Kollega Michelasek. Yes, Kollega Michelasek. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla on lyhyt kommentti viimeiselle puhujalle. Me tunnemme toisemme jo ennestään, mutta haluaisin kiinnittää huomionne asiaan, joka vastaa siitä, sitä, mitä François Costet juuri totesi. Ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä kävi tutustumassa lupaavaan laitokseen Lyonissa, Ranskassa, joka on CTI, Serial Thomas CTI, laitos, instituutti Lyonissa. Se ei ole tällä hetkellä pelkästään harkinnan tasolla asia tai pohdinnan tasolla heille on tuloksia. He käyttävät napanuoran kantasoluja ja pystyvät mittaamaan, äh, siis käyttämään myöskin Napanoran äh, kudosta, joten François oli paikan päällä, minä olin siellä ja ryhmä muita. Ja tämä on siis jo, jo nyt äh, hoitokäytännön tasolla. sen huomioon, että hän voi antaa kenties teille jotakin lisäinformaatiota asiasta, mutta on olemassa myöskin varmasti virallisia yhteyksiä. Ja tämä on jotakin, mitä pitäisi tukea, parlamentin ja Euroopan tasolta. Tämä on lupaavaa. Yes, okay. So... No niin, selvä. Tässä sitten tietoa komission suuntaan, tietoa, jota komissio voi käyttää. Eli että meillä Lionissa on hyvin edistyksellinen tutkimuskeskus. Ja tämä tietysti on hyödyllinen useissakin asioissa. No niin, tämä oli nyt sitten keskustelun päätös tästä kohdasta. Kiitämme komissiota ja varmasti tulemme myöskin käsittelemään seuraavaa kertomusta täällä valiokunnassa. Onnea ja menestystä teille. Äh, kokous päättyy. Seuraava kokous pidetään 21. kesäkuuta täällä Brysselissä. Kiitoksia paljon.